Tietysti meillä on nyt täällä komission jäsen Andro Kaittis, joka saa puheenvuoron. Kiitos puhemies. Arvoisat edustajat, haluan kiittää teitä siitä, että komissio saa nyt keskustella tästä hyvin tärkeästä kysymyksestä vesivoimasta. Ensinnäkin 40 prosenttia kaikista EUn sähkö sähkön tuotannosta tulee vesivoimasta. Se on myöskin kaikkein uusiutuvin energiavara. Se on avainasemassa Euroopan energiaunionissa ja osaltaan myötä vaikuttaa siihen, että kolme prioriteettitavoitetta, kestävyys, turvallisuus ja kilpailukyky taataan. Komissio pyrkii kaikille sähkön tuottajille antamaan mahdollisuuden saada käyttöoikeuden, käyttösopimuksen ja tässä myöskin mietimme, kuinka tämä vaikuttaa paikallistasolla, kuinka tämä vaikuttaa myöskin käyttöluvan haltijoiden maksuihin ja kuinka tämä vaikuttaa vesivoiman sähkömarkkinoihin sekä kuluttajien. Ja komissio on täysin tietoinen juridisista, sosiaalisista, taloudellisista ja ympäristöllisistä aspekteista, joita liittyy vesivoimaan käyttöön. Ja jäsenvaltiot tietysti ovat vapaita päättämään siitä, kuinka ne käyttävät äh, näitä omia vesivoimaloitaan. Emme aseta kyseenalaiseksi jäsenvaltioiden toimivaltuuksia äh, asettaa tiettyjä velvoitteita toimijoille ja käyttöoikeuksien suhteen. Jäsenvaltiot voivat siis luoda toisaalta kilpailukyvyn ja muiden intressien välille tasapainon. Jäsenvaltioiden täytyy kuitenkin noudattaa Euroopan unionin lainsäädäntöä, jos valtio esimerkiksi päättää käyttää mm, käyttösopimusten kautta näitä laitoksia, niin julkisten hankintojen sääntöjä on noudatettava. Tämä takaa sen, ei pelkästään vain sen, että kilpailu on oikealla tasolla, vaan myöskin, että toimitaan avoimella ja reilulla tavalla toimijoita kohtaan. Ja tässä yhteydessä julkisen hankinnan säännöt ovat todella tärkeät, mitä tulee muun muassa vaikkapa näiden käyttöoikeuksien pidentämiseen Euroopan unionin sovellettavissa oleva lainsäädäntö kenties on erilaista riippuen siitä, kuinka halutaan edetä, ja tämä ei jätä ulkopuolelle välttämättä sitä, että Euroopan unionin lainsäädäntöä tässä sovellettaisiin. Kuitenkin kansalliset käyttöoikeusjärjestelmät pitäisi saattaa sellaiselle tasolle, että ne noudattavat Euroopan unionin sääntöjä, muun muassa juuri vesivoimadirektiiviä. direktiiviä kilpailukykymenettelyt käyttöoikeuksien ja toimilupien myöntämisessä ovat sellaisia, jotka pyrkivät hyvin toimivaan energiamarkkinaan. Kun annetaan näitä käyttöoikeuksia Euroopan unionin jäsenvaltioissa, niin saattaa olla, että EUn kilpailusäännöt pätevät erityisesti valtion tukiin ja myöskin kartellisääntöihin liittyvät asiat tässä pätevät. Ja saattaa olla, että jossain tapauksessa näitä sääntöjä rikotaan. Silloin on mietittävä, mitä kilpailuvastaisia vaikutuksia tällä on ja kuinka sitten jollekin määrävässä markkina-asemassa olevalle yritykselle sitten määrätään tietty asema kuitenkin sähkömarkkinoilla Saattaa olla, että jossain tapauksessa valtion tukia voidaan antaa, jos se tulee kysymykseen. Ja tietyille yrityksille on myöskin sähkömarkkinoilla annettu tiettyjä asemia ja tämä ei saa millään lailla kuitenkaan vääristä kilpailua. Kun näitä käyttölupia annetaan vesivoiman osalla, niin useiden ehtojen täytyy täyttyä, että voidaan antaa valtion tukia. Ensinnäkin kysymys täytyy olla valtion resursseista, esimerkiksi vaikkapa jos vaikka tietty osa valtion tulosta tulee kysymykseen, sitten myöskin tästä on tultava etua tietyille yrityksille asianmukaisella energiasähkömarkkinalla ja kolmanneksi täytyy myöskin ottaa huomioon kilpailun vääristyminen. Todennäköisesti tästä juuri on kysymys, koska itse asiassa tätä sähköä kilpailukykyisellä markkinoilla myydään jäsenvaltiosta toiseen. Kiitos. Oikein paljon kiitoksia komission jäsen. Siis totta kai me puhumme tässä vesivoima-alasta Euroopassa. Ja nyt sitten poliittiset ryhmät saavat puheenvuoro. Ensimmäinen puhuja on edustaja Tajani EPPn puolesta puolitoista minuuttia. Oikein paljon kiitoksia puhemies. Hyvä komission jäsen, vesivoima-ala on erittäin tärkeä, jotta saavutetaan hiilivapaa, hiilivapaa ja saadaan sisämarkkinat saatettua päätökseen on maita, joilla on erilaisia lupia eikä määräaikoja. Ja sitten toisaalla myöskin markkinat ollaan vapauttamassa ja tämä estää sitten peli, samanlaiset pelisäännöt tuottajille ja tämä on myöskin kilpailukyvylle huono asia. Näin ollen tarvitaan samat ehdot, tarvitaan yhtenäiset säännöt, jos me haluamme saada aikaiseksi reilua kilpailua. No, tämä oli suullinen kysymys alun perin ja haluaisin kysyä teiltä, miten komissio haluaa lisätä lähentymistä Euroopan unionin vesivoimasektorilla – kun ajatellaan, miten erilaisia nämä järjestelmät ovat, se, että me toimisimme aktiivisemmin täällä sektorilla, kyse ei ole ainoastaan siitä, että pidetään kiinni kilpailusäännöistä. Jos erilaisia lupamenettelyjä on vesivoimasektorilla, niin se on osoitus siitä, että nyt Euroopan kilpailukykysääntöjä, kilpailusääntöjä täytyy muuttaa. Ne täytyy kehittää niin, että ne ovat yritysten etujen mukaisia, että me emme ainoastaan läpikäy erilaisia abstrakteja menettelyjä, jotka edistävät Euroopan kilpailukykyä. Arvoisa komission jäsen, minä tiedän, että te ette ole vastuussa tästä sektorista. Tiedän, että te olette tänään täällä läsnä oleva komission jäsen. Tämä ei siis ole teidän aluettanne, mutta kuitenkin pyytäisin, että toimisitte tässä komission puolesta, koska se, että ainoastaan kontrolloidaan, valvotaan sääntöjä, niin se ei kyllä edistä tämän tilanteen parantamista. Kiitoksia sitten edustaja Toija ST puolesta. Kiitos. En aio puhua niinkään paljon siitä, miten tärkeä tämä sektori on taloudelle. Sehän vastaa eh, BKT Sloveniassa. No, mutta kaikki se, mitä on sanottu, on täysin abstraktia, eikä se vastaa todellisuutta tälle sektorille ja niitä ongelmia niillä on ja mihinkä pitäisi puuttua. Ja täällä on paljon esteitä, jotka pitäisi poistaa. Ensinnäkin moninaisuus eri maissa liittyen lupamenettelyyn ja ylipäätään koko vesivoimaresurssin käyttöön. Se jo vaikeuttaa vesivoiman käyttöä ja se luo myös epätasapainoa kilpailulle ja estää investointeja. Komissiolla on myös hyvin paljon erilaisia keskenään ristiriitaisia lähestymistapoja. Eri pääosastot tekevät eri asioita. Yksi tekee yhtä ja toinen toista. Ja tämä merkitsee totaalista sirpaloitumista ja mailla on aikamoisia ongelmia. Ja moni, esimerkiksi minun kotimaassani on tämä paradoksi, on käynnistetty rikkomusmenettely minun maatani kohtaan sen vuoksi, että ei ole toimittu jollain tietä, tietyllä tavalla. Ja toisissa maissa sitten taas on ihan erilainen lupamenettely, joita vastaan ei sitten nosteta syytettä, koska ne eivät sitten taas ole rikkoneet sääntöjä on. Minä tiedän, että se ei ole teidän syynne, herra komission jäsen, mutta jonkun siellä komissiossa täytyy saada aikaan homogeeninen, kunnollinen lainsäädäntö, koska äh, muuten meillä ei voi olla olemassa edes tällaisia markkinoita, mistä te puhutte, yhtäläiset säännöt kaikille. Ei! meillä on erilaiset säännöt ja erilaiset säännöt iskevät äh, eri maihin ja erilaiset toimenpiteet ja tämä äh, vaikeuttaa todellakin. Kiitoksia aliryhmän puolesta puheenvuoronsa edustaja Jasenko Selimovic, puolitoista minuuttia. E Kiitos puhemies. Sen jälkeen kun EU-komissio esitteli strategian 2015 vesivoimalle, tarkoitus oli, että kaikki EU-ssa saisivat turvallista, kestävää, vihreitä, kilpailukykyistä energiaa. Vesivoimalla on erittäin tärkeä rooli energiaunionissa, koska 16 prosenttia energiasta vuonna 2013 tuli vesivoimasta. 2006 se oli vain 10 prosenttia. Mutta EUn kasvava energiatarve, sitä ei voida täyttää vain säätelemällä paremmin olemassa olevia resursseja. Meidän täytyy katsoa, kuinka voisimme käyttää hyväksemme jo vielä käyttämättömiä vesivoimia. Esimerkiksi Balkanilla on paljon resursseja Bosniassa, Serbiassa, Albaniassa, Kroatiassa. Siellä on todella paljon potentiaalia, jota ei ole käytetty. Bosniassa 37 prosenttia energiasta tulee siitä ja muualla 35 prosenttia. Joten toistan, eli emme me voi vain paremmin hallinnoida olemassa olevia voimavaroja, vaan meidän täytyy katsoa myös naapurimaihimme niin, että saavutamme energiaunionin tavoitteet. Me tarvitsemme yhteistyötä, jota olemme rakentaneet 70 vuotta jo. Meidän täytyy tulla vahvemmiksi, kun teemme asioita yhdessä, ja näin tulee tehdä myös vesivoima-alalla. Kiitos. Tak. Kiitos. Sitten seuraavaksi GUE-ryhmän puolesta puheenvuorossa edustaja López Bermejo, puolitoista minuuttia. Kiitos. Olen iloinen, että voimme keskustella tästä, koska kahteen otteeseen olen jo kirjallisen kysymyksen esittänyt Espanjan tilanteesta. Komissio on sanonut, että tietoja vielä puuttuu, vastausta ja voida antaa. Minua kiinnostaa juuri kilpailuun liittyvät kysymykseen. Nämä maksut ovat olleet monasti suurempia kuin sijoituksen ja monessa tapauksessa on ollut myöskin väärinkäytöstä kysymys vaikkapa siitä, että julkinen sektori ei ole saanut näitä käyttöoikeuksia. Haluaisin tähän selkeän kysymyksen, koska on aika kuitenkin yllättävää, että muilla aloilla komissio on kovin aktiivinen, mutta nyt kuitenkaan se ei tällä saralla tunnu sellainen olevan. Haluaisin myöskin tietää, minkälaisia sakkoja on annettu. On annettu sakkoja muun muassa siitä, että on pyritty manipuloimaan hintaa sähkömarkkinoilla. Ja tämä antaa olettaa, että Espanjan tilanteessa suuret tuottajat hyötyvät tilanteesta. Tämän olen myös sanonut aikaisemmin, joten haluankin myöskin kysyä siitä, että onko tällä suuri tärkeä rooli vesivoimalla siis tässä energiasiirtymässä, äh, erityisesti kun ajatellaan, että sillähän on äh, tiettyjä etuja suhteessa muihin uusiutuviin energiavaroihin. Pitäisi siis miettiä sen maisemamerkitystä sekä myöskin ympäristöllistä merkitystä myöskin siltä osin, kuinka se vaikuttaa maatalouteen tai ympäristöön yleensä. Tarvitaan parempaa koordinaatiota eri virastojen ja myöskin vastuutahojen kesken. Haluan tietää, mitä komissio on myöskin näistä asioista. Eh, gracias. Kiitoksia. Seuraavaksi vihreiden puolesta edustaja Rivasi. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Vesivoima on jokaiselle Euroopan unionin jäsenvaltiolle eh, oma asia eh, tuottaa sähköä, mutta se myöskin vaikuttaa esimerkiksi maisemaan, joten tämä ei ole ainoastaan energian liittyvää, vaan myöskin myöskin tärkeä sellaisille ihmisille, jotka, ovat, jotka elävät jokien varsilla. No tässä nyt kyse ole siitä, että pitäisikö tuottajan olla julkinen tai yksityinen, vaan pitäisi tietää millaista lisäarvoa uusi lupa luvan saanut saa ja miten tämä vaikuttaa sitten tuohon yhteisöön. Tässä lupamenettelyn sirpaloituminen voisi vaikuttaa siihen, että, että tämä sähkön tuotanto vaarantuu Minun kysymykseni on yksinkertainen. Aikoo komissio myöntää näitä, näitä erilaisia lupamenettelyjä vai ei? Euh, merci, Madame Kiitoksia. Seuraavaksi EFDDn puolesta puheenvuoro saa edustaja Helmer. Yksi minuutti. Well, thank you, Mr. President Puhemies, olen useasti täällä puhunut aurinko- ja tuulivoimaa vastaan, joten on aika virkistävää kuulla tällaisesta uusiutuvasta energiavarasta, joka täysin sydämin minä tuen. Tämä on todella ennustettavaa, halpaa hallittavissa olevaa, sitä voidaan varastoida, siihen ei tarvita paljon tukiaisia, joten kaikilta osin tämä on todella täysi vastakohta tuuli- ja aurinkoenergialle, johon ollaan haaskattu suuria resursseja ja varoja viimeisten vuosien aikana ja nostettu energiahintoja ja myöskin saatu Euroopan unionista kaikkiaan energiafirmoja ulos. Tietysti tämä on sidoksissa siihen, onko mahdollista käyttää ja valjastaa vesi ja tähän vesivoiman tuotantoon. Me kuitenkin vastustamme, että Euroopassa harmonisoitaisiin millään lailla vesivaroja minun maassani. Ne ovat todella kansallinen aarre ja todella pidämme niistä huolta ja todella Bryssel pitäköön näppisä irti näistä tänne vesivaroista. Kiitoksia edustaja Helmer. Seuraavaksi edustaja Karins, puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Olettakaamme, että kongi lyö, kaksi nyrkkeilijää astuu kehään – toisella on nyrkkeilyhanskat ja kädet eh, esillä ja toinen, toisen kädet on sidottu selän taakse. Kun me sen näkisimme, niin me sanoisimme heti, että eihän tuo ole oikeudenmukaista, ei tuo ole mikään oikeudenmukainen nyrkkeilymatsi. Eh, Mutta mitä me näemme sitten energiamarkkinoilla ja erityisesti vesivoimamarkkinoilla? Me näemme eri maissa hyvin erilaisia sääntöjä eh, liittyen energiantuotantoon. Ongelma on se, että että sähkö virtaa vapaasti rajojen ylitse, kun taas kuitenkin kilpailua vääristetään. On erilaisia edellytyksiä eri jäsenvaltioissa, erilaisia sääntöjä vesivoimalle ja esimerkiksi investointi investoinnit, investointimahdollisuudet vaihtelevat maasta toiseen, mutta sähkö virtaa rajojen ylitse. Eli tämä on ihan kuin nyrkkeilijä, jonka kilpailee yhdellä nyrkillä kahta nyrkkiä vastaan. Jos me haluamme oikeudenmukaista kilpailua ja rehelliset energiamarkkinat, silloin meidän täytyy huolehtia oikeudenmukaisista pelisäännöistä kaikille. Thank you. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Denano, puolitoista minuuttia. Oui, monsieur le président, par cette question... Tässä kysymys on suullisesta kysymyksestä. Haluan kiinnittää komission huomioon hyvin tärkeän roolin, joka vesivoimalla on. Ensinnäkin, koska se on uusiutuva energiavara, se on varastoitavissa ja se myöskin auttaa talouden vähän hiilistämisessä ja se tuo myöskin Euroopalle energian suhteen omavaraisuutta. Vesivoima-ala tietysti on sidoksissa maankäyttöön, vesien paljastamiseen ja tähän liittyy paljon tietysti myöskin konkretiaa, vesivoimalat ja myöskin monet alat, vaikkapa juomaveden käyttö, maatalous, matkailu, tulvien hallinnointi ja myöskin kohesio ja alueellinen kehitys liittyvät tähän asiaan niin, että haluan kiinnittää, että komissio kiinnittää, haluaisin toimia, että toivon, että komissio kiinnittäisi huomionsa juuri sellaisiin jäsenvaltioiden erilaisiin järjestelmiin, jotka ovat historian myötä muotoutuneet ja jotka todetaan myöskin tässä Florence School of Regulationin äh, laatimassa tutkimuksessa. Äh, joissain jäsenvaltioissa äh, toimitaan yllä tavalla ja toisissa taas toisella tavalla. Saattaa olla, että nämä erilaiset toimintatavat johtavat ongelmiin esimerkiksi ekosysteemin hallinnoinnin osalta. Ja haluaisin myöskin sanoa varoitus, varoituksen sanan. Nyt ei pitäisi lähteä avaamaan tällaista kaksinaamaista politiikkaa, joka saattaa sitten myöskin asettaa kyseenalaiseksi Euroopan energiaunionin. Paljon kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Bilbao Barandika. Presidente. Kiitos puhemies. Kyllä komissaari, Eurooppa on yksi niistä maailman alueista, jossa eniten käytetään äh, vesivoimasta tulevaa sähköenergiaa, sähkö sähköä, joka kuitenkin tuotetaan aika vanhoilla laitteilla. Tämä itsessään on kuitenkin jo mahdollisuus. Tämä uusiutuva energiavara on oikein hyvä, koska sitä pystytään varastoimaan. Se tuo siis vakautta muiden energiamuotojen rinnalle ja senpä takia tässä tämän vesivoima pitäisi olla todella prioriteettitavoite Euroopan unionille. Kuitenkin valitettavasti Euroopan unionissa on paljon hajallaan olevaa säätelyä, joka vaikuttaa sitten toimilupamenettelyihin ja toimintajärjestelyihin kaiken kaikkiaan. Ja sen takia tarvitsemmekin sellaisia juridisia ja hallinnollisia ehtoja, jotka takaavat sen, että pyritään yhdentämään näitä toimintoja joissakin maissa, kuten vaikkapa Espanjassa, juuri yrittäjät ovat joutuneet kärsimään uusiutuvan energiatukijärjestelmästä. Ja tämä on vain esimerkki siitä, että eurooppalaisen strategian puute johtaa todella huonoon tilanteeseen toimijoille ja käyttäjille ja osoittaa, että tarvitaan todella uusiutuvia energioita myöskin. Haluaisinkin tietää, että missä vaiheessa näistä epävarmuustekijöistä päästään eroon ja haluaisin myöskin tietää, että kuinka näiden eri tekijöiden kanssa voitaisiin tehdä yhteistyötä, jotta saataisiin todellisen eurooppalaiset standardit tälle sektorille. Kiitos. Eh, Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Grostet. Kiitoksia oikein paljon puhemies. 7 prosenttia, niin tämä on kolmas sähkön kolmeksi tärkeä sähkön tuote maailmanlaajuisesti, koska tämä on erittäin tärkeä meidän alueellemme. Se tarjoaa hyvin paljon työpaikkoja ja se vaikuttaa hyvin paljon eh, eri alueisiin, maaseutualueisiin. Ja nyt ensiksi tässä täytyy totta kai ottaa huomioon eh, paikallinen energiantuotanto tuotanto alueella. Ja on jo sanottu, että tämä on vähähiilistä ja se myöskin näin on eurooppalaisten energiatavoitteiden mukainen, mutta se ei ole ainoastaan uusiutuva energialähde, vaan se on yksi niistä harvoista sektoreista, jossa pystytään varastoimaan tätä se vapauttaminen Euroopan tasolla, sitä ei pidä tehdä liian nopeasti ja brutaalisti. Monet maat ovat ryhtyneet suuriin toimenpiteisiin, mutta tätä ei ole kuitenkaan huomioitu. Meidän pitää välttää, että investointeja jarrutetaan tällä sektorilla. Ja komission toimet eivät ole olleet riittävän myönteisiä vaikka kilpailu on erittäin vaikea tietyissä jäsenvaltioissa vesivoiman tuotannossa, ne, jotka ovat edistyneet tässä, niin heitä on osoitettu sormella. Miten komissio aikoo edistää tätä sektoria? Ja tässä on todella erittäin paljon huolestuneisuutta esimerkiksi vuoristoalueella tästä aiheesta. Paljon kiitoksia, hyvä edustaja. Seuraavaksi edustaja Kelly, puolitoista minuuttia. Kiitos. Olen hyvin iloinen siitä, että me käymme tämän keskustelun, vaikkakin se nyt on näin myöhään yöllä, mutta puhumme näistä tärkeistä uudistuvista. Sähköalalla meillä on sata vuotta osaamista ja kokemusta, korkea tehokkuus kaikenlaisesta sähköteknologiasta. Ja mm, nimenomaan puhtaammilla energialähteillä on mahdollisuus auttaa meidät saavuttamaan äh, meidän energiatavoitteemme. Meillä on ehkäpä kaikkein paras energia, miksi Euroopassa, jossa meillä on äh, voitu nyt säästää valtavia määriä äh, fossiilisten polttoaineiden tuonnista joka vähentää sitten taas päästöjä. Eli tämä on vastaus ilmastonmuutoshaasteisiin, mutta se on myös vähentänyt kuluja fossiilisista polttoaineista. Esimerkiksi niin kauan kun aurinko paistaa, tuuli puhaltaa, niin me voimme myös varastoida tätä energiaa niihin aikoihin, kun ei ole tuulta tai aurinkoa. Täytyy muistaa, myös, että meidän täytyy saada aikaan hyvää teknologiaa ja siinä täytyy muistaa, että tänä päivänä vielä käytössä meillä on ainoastaan vesivoimalla, joka on kaikkein tehokkain ja e, kestävin. Joten miltä tämä nyt näyttää? Kaikki riippuu hinnoista. Meidän täytyy käyttää uutta sähkömarkkinadesignia niin, että me voisimme arvostaa myös sitä joustoa, jota vesivoimalla meille tarjoaa. Eh, Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Salini. Olkaa hyvä. Grazie, presidente. Faccio due considera- Puhemies, pari huomiota. Ensinnäkin täysin konkreettisesti tähän myöhäiseen aikaan. Komissiohan tietää, että Euroopassa on erilaisia menettelyitä toimilupia ja käyttölupia varten. Jossain maissa on tarjouskilpailuja ja saattaa olla, että sitten tätä kautta myöskin käyttölupia pidennetään loputtomiin ja, ja sitten joissain toisissa maissa taas sitten uusitaan nämä tarjouskilpailut useammin. Tämä siis johtaa ongelmiin ja tuntuu siltä, että komissio ei ole riittävästi näitä ongelmia vielä pohtinut. Tietysti myöskin sitten velkojen kuoletukset ovat hyvin tärkeä asia, jos vaikkapa nämä käyttöoikeusajat kestävät pitempään, että tietysti myöskin saattaa olla, että tästä koituu joitakin juridisia ja taloudellisia ongelmia. Komissio on joissain tapauksissa joutunut joitakin maita rankaisemaan, jotka ovat sellaisia sääntöjä halunneet toteuttaa, jotka takaavat avoimuuden ja myöskin hyvät toimintaedellytykset. Mielestäni pitäisi tukea kaikkia niitä, jotka tukevat vapaata kilpailua niin, että toimijat voivat toimia normaalien markkinasääntöjen mukaisesti. Toivottavasti komissio kuuntelee tätä herkällä korvalla. Kiitoksia edustaja Salini. Seuraavaksi edustaja Lavia. Olkaa hyvä. Arvoisa komission jäsen, me puhumme tänään aivan erityisestä aiheesta. Mehän Pariisissa sovimme globaalilla tasolla sitoumuksista, eli siitä, että pyrimme rajoittamaan ilmastonmuutosta. Ja tässä nyt sitten pyrimme käyttämään uusia energialähteitä, vaihtoehtoisia sellaisia, jotka aiheuttavat vähän hiilidioksidipäästöjä ja vesivoima kuuluu näiden joukkoon. Ja tämä mahdollistaa meille myöskin tuotantoprosessin joustavuuden. Mutta vesivoima Euroopassa on vaarantunut, sillä nyt tässä on olemassa vaaraa, että uusia investointeja ei tule että vanhoja investointeja ei uudisteta, koska ei ole olemassa yhtenäistä, yhtenäisiä juridisia puitteita. Monet kollegat puhuivat kilpailun vääristymisestä ja tämä on varmaankin suurin ongelma. Myöskin koska ei ole mahdollista, että samoilla markkinoilla, eli täällä Euroopan energiasisämarkkinoilla, on olemassa joku jolla on eri oikeuksia ja käyttää niitä mahdollisuuksia hyväkseen, joita kansalliset markkinat tarjoavat, eikä sitten ole mahdollisuuksia lähteä toisille markkinoille, jos kansalliset markkinat ovat avoina, koska sitten ei ole mahdollisuutta lähteä toisaalle. Ja tästä syystä me tarvitsemme yhtenäiset puitteet, yhtenäiset säännöt, joka tarkoittaa kaikille samoja ehtoja, joka takaa kilpailukyvyn ja myöskin tukee investointeja. Kiitos. Kiitoksia edustaja Lavia. Kiitos. Nyt meillä on sitten aikaa menettelyn ilman puhelistaa. Ensimmäinen puhuja, edustaja Dantin, olkaa hyvä. Kiitos puhemies, komissaari. Eh, padolla saadaan aikaiseksi vesivoima, mutta sillä myöskin muutetaan alueita, eh, maisemaa ja näin ollen tämä liittyy myöskin paikallisväestöön padon rakentaminen. Erilaiset näkemykset, joita on eri komission osastojen välillä, eivät voi enää jatkoa. Te olette puhuneet tästä asiasta. Tarvitaan nyt todella koherenttia äh, energiapolitiikkaa ja toisaalta kilpailupolitiikkaa. Äh, nämä maat ja paikat ja tavat, joilla vesivoimaa käytetään ja tuotetaan, ovat hyvin moninaisia. Tarvitaan yhtenäisyyttä lisää kaikille yhteisiä toimintatapoja ja äh, tätä kautta myöskin luodaan yhteistä energian Eurooppaa. Euh, Paljon kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Marias. Kiitos. Vesivoima-alalla on suuri merkitys energia. Yli 80 000 ihmistä työskentelee esimerkiksi Kreikassa sillä alalla. Ja tämä oli vuosien ajan ensimmäinen uudistuva energialähde, jota äh, silloin käsiteltiin Horizon 2020 tavoitteissa. Mutta Kreikassa äh, Troikan aikana äh, myytiin valtion energialaitos, johon kuului myös vesivoima. Se oli hyvin haluttua siellä täytyisi nyt investoida innovaatioon ja vesivoiman kautta voidaan myös vähentää ympäristövaikutuksia. Kuitenkin, jos tämä menee nyt yksityiselle, niin silloin sitä halutaan vain voittoa. Sen vuoksi tämän täytyy jäädä julkisiin käsiin kauas joka haluaa vain viedä kansalta kaiken. Paljon kiitoksia. Ja nyt sitten komission nimissä puheenvuoron saa komission jäsen Andrew Kaitis. Olkaa hyvä. Thank you, dear president. Kiitos arvoisa puhemies, arvoisat jäsenet. Tietysti kiitos tämän hyvin hyödyllisen keskustelun. Vesivoimahan on todella avoin, avain äh, energian lähde Euroopan unionissa, mutta kansallisten säännöstöjen erilaisuus on otettava huomioon. Ja kuten tässä todettiin, on hyvin tärkeää, että kansalliset käyttö oikeusjärjestelmät noudattavat eurooppalaista lainsäädäntöä. Komissio edelleen seuraa ja valvoo, että Euroopan unionin sääntöjä noudatetaan. Tämä on linjassa myöskin energiaunionin tavoitteiden kanssa. Taataan siis parempi, suurempi energiamarkkina, jos energiaturvallisuus taataan. Komissio tällä hetkellä tarkastelee näitä vesivoimalupia useissa jäsenvaltioissa ja olemme jo ottaneet käyttöön rikkomusmenettelyn ja saattaa olla, että niitä lähdetään lisää avaamaan, jos osoittautuu, että Euroopan unionin lakia ei ole noudatettu, eikä myöskään palveludirektiiviä, eikä myöskään käyttöoikeusdirektiiviä, eikä myöskään kilpailuoikeutta ole noudatettu. Kuten tässä jotkut mainitsivatkin, niin olisi olemassa tällaista äh, komission sisäistä äh, yhteistyön puutetta. Kyllä, meillä on useiden pääosastojen välillä todella hyvää yhteistyötä tältä osin ja äh, tasaveroisesti myöskin kohdella jäsenvaltioita. Komissio on nyt tarkastelemassa useita kansallisia järjestelyjä ja järjestelmiä ja toimii, jos on tarpeen, jotta taataan se, että Euroopan unionin sovellettavaa lainsäädäntöä noudatetaan. Kiitos. Kiitoksia. Oikein paljon kiitoksia arvon no, komission jäsen tästä esityksestä.